ilmastonmuutoksen vaikutuksiin puuttua siten, että kehitys olisi myönteistä myös kehitysmaissa. On mielenkiintoista kuulla ähm, YK on erityisneuvonantajan äh, Navarron näkemys näistä kysymyksistä, eli miten EU:ssa ja maailmanlaajuisesti tulisi hoitaa näitä täytäntöpanoon liittyviä kysymyksiä. On hyvä, että voimme tästä asiasta tänään täällä keskustella ja on tärkeää, että kerrotte meille myöskin tärkeimmistä seikoista, joihin huomiota tulisi tulevina vuosina kiinnittää. Eli on todellakin hyvä, että hieman kerrotte meille lähemmin näistä täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä. Thank you. And now I'll hand the floor to... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ole hyvä. Thank you very much indeed. And good afternoon. Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. On kerta kaikkien etuoikeus olla täällä kehitys- ja ympäristövaliokuntien yhteiskokouksessa. Minä haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni, jotta voin sanoa teille, kuinka tyytyväinen minä olen, jotta tämä meidän kokous kun pohjalla ovat kaksi tiedonantoa, jossa tarkastellaan seuraavia vaiheita, kun puhutaan kestävästä kehityksestä Euroopassa tulevaisuudessa ja toisaalta myöskin kun tätä konsensusta mm, tarkastellaan. Kun ähm, mm, vuosi käynnistyi, olin täällä Brysselissä ja silloin tarkasteltiin sitä, äh, miten Eurooppa jatkaa eteenpäin kestävän kehityksen tiellä. Ja Tuolloin eh, kun kuuntelin komissaarien ja viranomaisten puhetta, sain vaikutelman, että ei tunnu kovinkaan mahdolliselta saada yhdessä valmiiksi vielä ennen vuoden loppua näitä kahta tiedonantoa. Ja todellakin voin pitää erinomaisen hyvänä asiana nyt sitä, että tämä profetointini ei todellakaan toteutunut, vaan nyt ihan samana päivänä saatiin tämä paketti. Tämähän on todellakin tärkeä vahva merkki Euroopalta muulle maailmalle sillä eh, kannattaa muistaa se, että kestävä kehitys on sellainen konsepti ja lähestymistapa, joka pitkälti pohjautuu eurooppalaisille arvoille. Ja usein onkin kysytty, haluaako EU edelleenkin olla johtoroolissa näissä kysymyksissä. Ja se, että nämä tiedonannot nyt saatiin samanaikaisesti, on tärkeä viesti juuri tästä johtajuudesta. Puheenjohtajakin tähän viittasi, viittasi näihin asiakirjoihin ja itse palaan niihin vielä myöskin tässä uudelleen kohta. Sitten muutama huomio kestävän kehityksen agendasta vuodelle 2030. YK yleiskokouksessa ähm, syyskuussa 2015, sen jälkeen kun kaksi ja puoli vuotta oli tiukkoja neuvotteluja käyty. Ähm, monet neuvottelussa mukana olleista olivat varsin ilahtuneita, äh, kun todellakin tämä Agenda 2030 saatiin valmiiksi ja tärkeänä pidettiin sitä, että todellakin kyseessä on yleinen universaali agenda, joka pätee kaikkiin valtioihin ja yhteisöihin maailmassa. Toisaalta se on sitten tällainen interkonnektiivinen esitys 17 tavoitetta e, edustavat 17 alaa ja aluetta liittyen ihmisten elämään ja ovat näin kytköksissä toisiinsa. Ja kolmanneksi täytäntöönpanossa e, olisi meneteltävä siten, että kukaan ei jää ulkopuolelle. Ja neljänneksi täytäntöönpanon on tarkoitus hoitua integroidusti. Ja sitten viidenneksi tarkoitus on menetellä siten, että e, sidosryhmien välisiä yhteyksiä monenvälisesti tässä hyödynnetään. Ja voidaan kuvailla tätä agendaa. Se on esitelty yksinkertaisin sanoin julkisuudelle. On sanottu, että se on tulevaisuuden suunnitelma, kun puhutaan planeetastamme ja sen ihmisistä. Mitään muuta suunnitelmaa ei ole. Ei meillä ole mitään varaa planeettaakaan. Ja näin ollen on erittäin tärkeää, että suunnitelma saadaan kunnolla täytäntöönpantua. Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että tällä on suurtakin merkitystä varsinkin nuorista alle 25-vuotiaista puhuttaessa, koska juuri he pitävät tätä tärkeänä, kun ajatellaan tulevia sukupolvia. Suunnitelma on todellakin siis olemassa kaikkia varten, ei vain hallituksia varten, vaan liikemaailmaa ja kansalaisyhteiskuntaa varten, myöskin yliopistoja varten, erilaisia sidosryhmiä varten, mediaa varten, todellakin joka ikistä varten, jokaista varten, jota tulevaisuus kiinnostaa kyseessä on enemmästä kuin siitä, mitä tapahtuu kehitykseen liittyen tai ympäristökysymyksiin liittyen, sillä esitys kattaa kaikki eri sektorit. No, miten tästä eteenpäin? Kun eri hallituksista tämä läpi käytiin, todettiin, että yli sata, 100 hallitusta todellakin nyt suhtautuu vakavasti tähän suunnitelmaan ja erityisen vakavasti BRICS-maat tuntuvat siihen suhtautuvan. Sama pätee myöskin eh, eri mannerten moniin maihin. Ja varsin eh, vakavasti siihen on suhtauduttu todellakin ihan eri laajuudella kuin eh, aikoinaan, kun puhuttiin vuosituhannen tavoitteista. Vaikuttaisi siltä, että eh, nyt kun vuosi on vierähtänyt, niin on päästy eh, pidemmälle kuin mitä vuosituhannen tavoitteiden osalta päästiin kuuden vuoden mm, kuluttua lanseerauksesta. Eli merkit ovat hyvät ja tämän vuoden kor- kesän korkean tason poliittisessa kokouksessa ja sitten syksyn YK yleiskokouksessa asia oli esillä. Ja voidaan todeta, että suurta yleisöä tämä suunnitelma myöskin kiinnostaa. Ainakin millä ihmistä on siitä jo kuullut ja toisaalta sitten eh, eri maiden parlamenteissa myöskin asiaan kiinnitetään huomiota ja eh, parlamentaarisessa kokouksessa olemme saaneet kuulla, että juuri tämä esitys on koettu mielenkiintoisempana kuin mikään muu aspekti puhuttaessa kansainvälisistä yhteyksistä. Ja sitten eh, uusista kysymyksistä puhuttaessa kannattaa muistaa seuraava. Niin kuin puheenjohtajakin jo totesi, COP21 astui voimaan odotettua aikaisemmin. Ja voidaan katsoa, että kaikki hallitukset toivoisivat, että ilmasto- ja kehitysasiat eh, saataisiin hyvin yhdistettyä toisiinsa siten, että kaikissa toimissa vähähiilisyys huomioidaan ja toisaalta myöskin eh, ympäristö- ja ilmastonmuutoksen vastustuskykyyn liittyvät seikat myöskin pidetään mielessä. Ja sitten Marrakeshin COP22-konferenssi eh, kun siellä valtioiden päämiehet keskustelivat asioista, niin sai sellaisen vaikutelman, että, että tärkeää on todellakin, kun tulevan, tulevan kehityksestä puhutaan, y- ympäristö- ja ilmastokysymykset aina pidettävä mielessä. Ja tärkeää on todellakin e, tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia, mahdollista pääsy hyvin työpaikkoihin ja toisaalta on pyrittävä epätasa-arvon vähentämiseen, varsinkin sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentämiselle sopii hyvin tämän agendankin teemaksi. Ja toisaalta sitten kestävän kehityksen agenda ja toisaalta nämä muuttoliikkeet, massamuuttoliikkeet 19. päivä syyskuuta New Yorkissa pidettiin kokous, huippukokous juuri pakolaisuuteen liittyvistä ja muuttovirtoihin liittyvistä kysymyksistä. Ja selvää on, että Aasiassa ja Afrikassa nämä aiheuttavat huomattavia haasteita. Näin on myöskin Euroopan osalta. Ja on ihan selvää, että on tarkasteltava muuttovirtojen syitä silloin, kun puhutaan tämän Agenda 2030 täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä. Sillä siis on merkitystä ihmisille, mutta emme tiedä, miten pitä, saataan hoidettua se, että jokaiselle saataisiin jonkinlainen rooli ja mahdollisuus hyödyntää edistystä. Kansalaisyhteiskunnan merkitys on tärkeä, mutta myös monien muiden tahojen. Esimerkiksi on tärkeää, että liikemaailma saadaan vahvasti mukaan ja yksityisen pääosan investointien hyödyntäminen on tärkeää, koska sitä tarvitaan, jos halutaan kattavan täytäntöönpanoon päästä, mutta toisaalta on tärkeää, että toimitaan avoimesti ja erittäin tärkeää on, että eh, kansalaisyhteiskunta on koko ajan vahvasti mukana. Televiestintäverkostot, eh, hyvä on, että ovat myöskin valmiit sitoutumaan täytäntöönpanoon ja 40 prosenttia ihmistä, jotka eivät ole vielä internetin piirissä, eh, on tarkoitus saada internetin piiriin, jotta myöskin nämä ihmiset saadaan tähän hankkeeseen mukaan. Ja kun puhutaan seuraavista vaiheista, YK-järjestelmä on sellainen, että nyt ajattelutapa on muuttumassa, työskentelytapamme eh, myöskin ja tapa kommunikoida on muuttumassa, myöskin hankerahoitus muuttuu tulemme näitä seikkoja muuttamaan eh, uuden agendan vaatimusten mukaisesti. Tässä on ihan vallankumouksellisesta lähestymistavasta kyse, eli horisontaalisuudesta ja silloin eri tahojen mukanaolo on tärkeää. Tärkeää on saada kaikki mukaan ja mukaan riittävän kunnianhimoisesti, jotta päästään niihin tavoitteisiin, jotka tässä on esitetty. Eli muutoksia tehdään, mutta siirtymäkausi eh, Anja Guterres, hänestä on tulossa uusi pääsihteeri pankkimun jälkeen ja tärkeää on, että siirtymä hoituu kitkattomasti, jotta sitten myöskin agendan osalta toimia voidaan jatkaa. Ensi vuoden puolelle on suunniteltu monia tapaamisia, esimerkiksi eh, valtamerikonferenssi on tulossa ja myöskin konfliktien rauhanomainen ratkaisu. Se tulee olemaan kovasti esillä, koska ilman rauhaa ei myöskään hyvä kehitys mahdollistu. On oikein hyvä, että komissio on nyt tiedonantonsa esittänyt ja on tärkeää, että siinä on huomioitu yhteiskunnan, eh, jäsenmaiden, toimielinten ja Euroopan unionin rooli. Ja todellakin tärkeää on, että nämä kaikki panostavat täytäntöönpanoon ja ovat ymmärtäneet sen, kuinka tärkeä merkitys tällä kaikella on, kun ajatellaan Euroopan ja myöskin koko maailman tulevaisuutta. Thank you very much. I'm now going to open the floor to colleagues. Kiitos paljon. Nyt kollegat saavat puheenvuoron. He voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. I'm delighted to see David. Olen erittäin tyytyväinen, että näen teidät täällä. Meillä on yhteistä menneisyyttä. Nyt haluaisin puhua rahoituksesta. Meillä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma vuodelle 2030 ja seuraavat vuodet, vuosituhattavoitteiden jälkeen, niin me saavutimme yllättäen suuren määrän näitä tavoitteita, joita oli varsinkin Kofi Annanin erinomaisessa ohjauksessa. Nyt mietin tästä rahoituksesta, jota vaaditaan, jota voidaan saavuttaa 2030 agendan tavoitteet. Aivan hiljattain Euroopan parlamentti tunnustain, että tarvitaan erittäin paljon rahaa, jotta voidaan saavuttaa kehitystavoitteet, biljoonaa dollaria, niin me mietimme uusia mahdollisuuksia rahoittaa kehitystä siten, että yksityinen sektori tulisi mukaan ja vivutettaisiin näitä varoja siten, että näitä rahastojen varoja voidaan vivuttaa – käyttämällä yksityisen sektorin kurnalaisuutta siten, että tässä käytettäisiin näitä julkisyksityisiä kumppanuuksia. Nyt kysyisin, onko Navarro miettinyt rahoitusulottuvuutta, kuinka rahoitetaan. Me emme voi käydä jatkuvasti veronmaksajien kukkaroilla, me ovat yhä köyhempiä. Ja mikäli rahoitusta on mietitty, niin oletteko miettineet yksityissektoria? Heillä on erittäin paljon rahaa. Ja tämähän olisi osa vihreää taloutta. Ei tämä ole mene, tilaisuus, tilanne, jossa kaikki menettää, vaan molemmat voittavat, molemmat osapuolet. Ja vihreän talouden on tarkoitus olla osa kasvavaa taloutta, ja mikäli näin on, voitamme uusi teknologia, SDG 15 koskee valtameriä valtavia, siinä on valtavia mahdollisuuksia kehittää teknologioita, joilla suojellaan ympäristöä, mutta samalla luodaan työpaikkoja ja kasvua. Onko ajatuksia rahoituksen liittyen siis? Nobet Noisa. Vielen Dank. Kiitos. Nauru komission varapuheenjohtaja herra Timmermans sen jälkeen, kun viime vuoden syyskuussa eh, nämä tavoitteet hyväksyttiin, eh, että meidän tulee tästä kupla-ajattelusta päästä ulos, vaan meidän tulee ymmärtää nämä tavoitteet valtavana mahdollisuutena eh, voida kaikkien yhdessä muuttua. Ja kun asia tarkastellaan kehitysvaliokunnan kannalta, niin kannattaa muistaa, että enää ei tehdä kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden eh, välille selvää eroa, vaan ikään kuin kaikki olemme kehitysmaita. Meidän on ymmärrettävä, eh, minkä tyyppiseen kehitykseen haluamme päästä, jos haluamme nämä agendan tavoitteet saavuttaa kotitehtävät meidän tulee hoitaa eh, ensinnä liittyen aikaisempien eh, vuosituhat tavoitteiden osalta, jotka oli asetettu vuoteen 2015 saakka. Niitähän ei kaikkia valitettavasti vielä saatu tavoitettua. Eh, Monin tavoitteisiin päästiin, mutta tavoitteita oli paljon ja ne, joita ei vielä ole saavutettu, kannattaisi nyt tässä luettelossa myöskin huomioida. Ajat ajattelun muutos vie oman aikansa, mutta jos halutaan todellakin yhdistää poliittisiin haasteisiin myös kestävän kehityksen tavoitteet, esimerkiksi muuttovirtakysymykset, rahoituskriisien ratkaisumallit, eh, maailmankauppa, poliittiset kysymykset, nämä ovat kaikki varsin eh, prisantteja kysymyksiä, mutta toisaalta sellaisia, jotka nimenomaan liittyvät myöskin 2030 agendaan. Ja Euroopan unionissa meidän on syytä ymmärtää se, että köyhyyden vastainen taistelu on suuri haaste, myöskin sosiaaliset kysymykset ja toisaalta resurssien suojeluun liittyvät seikat. Ja on tarkasteltava myöskin sitä, kuinka kasvu jatkossa voi olla mahdollista. Ja lopuksi vielä esittäisin seuraavanlaisen kysymyksen komission puheenjohtaja Juncker mainitsi Karl Falkenbergin erityisneuvonantajana. Kysyisin, eh, millä tavalla hän on YKssa tekemässä yhteistyötä EU-hun päin. Te kehuitte komission tiedonantoja. No valiokuntamme eh, tekee oman osansa ja eh, mietintömme alkaa olla konsensusta vaille valmis. Uskon, että näin olemme mm, kantaneet oman kortemme kekoon, jotta sitten toivottavasti päästään eteenpäin tämän agendan täytäntöönpanossa. Kiitos. Marcel esittää seuraavan kysymyksen. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta äh, hyödykseni äh, palautakseni myöskin äh, ekologisiin rikoksiin ja niihin liittyviin tuomioihin. Kyse on ekosysteemiin kohdistuvista rikkomuksista, jotka johtavat tilanteeseen, jossa jotkut alueet ovat vaarassa. Nämä ekologiset rikokset eh, ovat eh, usein eh, erityisesti eurooppalaisten monikansallisten yhtiöiden syytä. Niitä löytyy eri alueilta Brasiliasta, joka puolelta maailmaa, esimerkiksi kalastussaralla ja, ja muualla. Nyt haluaisinkin kysyä, aiotteko te puuttua tähän aihepiirin Agenda 2030 ohjelman puitteissa? Kyse on kuitenkin suurista ekologisista vaaratilanteista. Se tarkoittaa käytännössä myöskin ihmisten elinolosuhteiden vaarantumista ja myöskin rauhan vaarantumista. Aiheesta on puhuttu pitkään ja Rooman sopimuksen käyttöönotesta niin ikään on ollut puhetta. Nyt haluaisinkin kysyä, Josko äh, nämä mainitut ekologiset rikokset ja niihin liittyvät sanktiot äh, otettaisiin mahdollisesti mukaan tähän Agenda 2030 ohjelmaan ja, ja jos äh, millä tavoin esimerkiksi kuukausi sitten Haagissa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa käsiteltiin erästä tapausta. Muunkin tyyppisiä toimintamalleja voisi olla tulevaisuutta silmällä pitäen. Minulla on joitain kysymyksiä niin Navarrolle kuin ympäristöpääosaston ja kehityspääosaston edustajille komissiosta siis. On hyvä Navarro, että te sanoitte, että nämä ovat erilaisia kuin kestävän, nämä kestävän kehityksen tavoitteet kuin nämä tavoitteet. Miten tämä toimii YK on sisällä? Monet maat ovat ilmoittautuneet tähän järjestelmään mukaan maat ilmoittavat, kuinka he panevat täytäntöön näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Miten teette seurantaa? Onko teillä parhaita käytäntöjä? Kerrotteko tietoja, joita voi, maat voivat tehdä vertailuja keskenään, jotta löydetään samankaltaisuuksia? Onko teillä tällaista keinoa, jolla te tätä tilivelvollisuutta valvotte? Sitten komissiolla nämä tiedonannot, jotka julkaistiin viime viikolla. No, myönnän, että en ole perehtynyt tähän kestävän kehityksen sisäisen politiikan puoleen, mutta kenties ympäristöpääosasta voisi kertoa, että kerrotaanko tässä, mitä Euroopan unioni tekee, jota pannaan täytäntöön, mutta nämä kestävän tavoitteet, mutta miten komissio mitä komissio tekee? Kun minä puhun oman maan ministerin kanssa, niin ainoastaan kehitysministerit puhuvat kestävän kehityksen tavoitteista ja ympäristöministerit eivät puhu näistä. Ympäristöministereiden, liikenneministerien, maatalous, pitäisi työskennellä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, mutta nyt näyttää siltä, että näin ei toteudu ainakaan minun maassani. Haluaisin tietää, että ovatko kollegat täällä kysyneet omien maiden hallituksilta, miten tämä toimii siten, että onko tämä yhteydessä, onko tässä nyt poliittista koherenssia näiden tavoitteiden ja kehityspolitiikan, ympäristöpolitiikan välillä. Meidän pitäisi puhua myös kalatalous, liikenne, ympäristö, maatalousvaliokuntien kanssa. Olisi hyvä kuulla, että Ovatko ministerit tietoisia, mitä oikein tapahtuu? Voimmeko odottaa tämän tyyppisiä edistymiskertomuksia ja tällaisia yhteenvetoja siitä, mitä tapahtuu? Muut kollegat eivät pyydä puheenvuoroja, joten voisimme kenties pitää tätä ensimmäisenä kyselykierroksena. Naparo, aloitamme nyt vastauksista. Delighted. Kiitos. Hyvä nähdä herra Diver taas täällä. Ja kiitos myös eh, rahoitukseen liittyvistä huomioistanne. kehityskonferenssi vuonna 2015 kesällä Addis Abebassa e, ja rahoituskysymykset todettiin, että kehitys avulla on oma roolinsa e, tässä kestävän kehityksen agendakysymyksen myöskin, mutta katsottiin, että tämä ei olisi pääreitti, e, miten kehitystä halutaan saavuttaa kestävää kehitystä halutaan täytäntöönpanna nimenomaan yksityisten investointien kautta. Ja halutaan varmistaa se, että liikemaailma äh, aina enenevässä määrin näkee kestävän kehityksen sellaisena puitteistona, äh, joka kannattaa huomioida äh, liiketoimintaa toteutettaessa. Ja paljon tietysti riippuu siitä, että yritykset vapaaehtoisesti haluavat tältä pohjalta toimia, mutta kuitenkin viime vuosina olen voinut havaita seuraavanlaisen muutoksen sen, että niiden yritysten lukumäärä, jotka ovat meille YKssa osoittaneet valmiutensa olla mukana tämän tyyppisessä toiminnassa, niiden lukumäärä on huomattavasti noussut. Eli kun eh, tilinpitoa toteutetaan, niin eh, eivät yritykset eivät pelkästään käy läpi eh, kassavirtoja, vaan eh, huomioivat myöskin eh, sen määrän, jota toiminta on päästänyt ilmakehään. Ja tämä kattaa eri alat, liikennesektorin, kaivostoiminnan, no sitten meriliikenne, ilmaliikenne, maantieliikenne, nämä ovat erittäin tärkeitä myöskin. Ja mukaan tulee myöskin sitten maankäyttöön liittyviä sektoreita, eh, metsätalous, maatalous erityisesti. Eli ikään kuin muutetaan hieman eh, ajattelutapaa liike-elämässä, jotta eh, vastuunkantoa myös kestävään kehitykseen saadaan paremmin mukaan. Ja tältä pohjalta varmasti sitten päästään eteenpäin. Ja tämä pätee varmasti eh, niihin huoliin, jotka liittyvät infrastruktuurin ja kaupunkialueiden kehitykseen. Tässä kehitysapua kannattaa tarkastella, kannattaa katsoa, miten huomioidaan esimerkiksi ne riskit, joita yksityiselle sektorille saattaa syntyä siitä, että se investoi tietyille riskialttiille alueille ja kuinka sitten kiinnittää huomiota siihen, että yksityinen rahoitus saataisiin nimenomaan suunnattua sinne, minne muutoin on hankala eh, rahoitusta saada esimerkiksi palvelut erittäin köyhille kansanryhmille. Ja todellakin innovaatiofoorumi on perustettu ja ajatuksena olisi juuri eh, sen myötä saada laajemmin eh, toteutettua tämän tyyppisiä hankkeita ja varmasti eh, tähän liittyvältä sivustolta voitte lisätietoa löytää. Sitten herra Noslerin kakkoskysymykseen toteaisin, että varapuheenjohtaja Timemarsin rooli oli meillekin erittäin tärkeä. Hänhän ymmärsi sen, minkälaisia mahdollisuuksia tämä hanke saattaisi mukanaan tuoda, kun ajatellaan hallitusten tapaa toimia ja toisaalta kun ajatellaan meidän kaikkien tapaamme ajatella asioita, varsinkin kun sektoripohjaisesta tällaista sylinteriajattelusta halutaan nyt pikkuhiljaa päästä ulos. Totesitte, että kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä eh, nyt hämärtyy rajaviiva kehitys ja kehittyvien maiden välillä. Me emme haluaisi edes käyttää enää sanaa developed country, eh, kehitysmaa, koska meidän mielestämme ei voida sanoa mitään muuta kuin, että me kaikki olemme ikään kuin kehitysmaita, varsinaisista kehittyneistä maista ei enää kannattaisi edes puhua. Ja Todellakin on sellaisia vuosituhannen tavoitteita, joita pitää vielä kehittää eteenpäin. Varsinkin koulutus- ja terveysalalla on tällaisia haasteita vielä ja tällaista sylinteritavasta toimia, eh, siirtyminen horisontaaliseen lähestymistapaan vie oman aikansa ja me ponnistelemme yhdessä kuningas, yhdistyneessä kansakunnassa, että tässä asiassa päästäisiin hyvin uusille urille. Ja tietysti pakolaiskriisi ja tietyt kauppahaasteet, joita on, ja toisaalta sitten kestävän kehityksen agenda, näiden välinen yhteys on huomioitava. SDGn täydellinen hyödyntäminen ilman muuta myös vähentää pakolaisuhkaa ja muuttovirtapaineita. Ja varsin usein, eh, kun olen ollut yhteydessä eurooppalaisiin johtajiin, niin meillä on tanottu, sanottu, että eh, pidetään hyvinkin mahdollisena sitä, että omassa maassa näiden tavoitteiden toteuttaminen voidaan hoitaa. Me todellakin teemme hyvää ja läheistä yhteistyötä eri maiden hallituksiin ja pyrimme niiden ponnistuksia tukemaan. Ja toivottavasti sitten eh, ensi vuoden Euroopan kehityspäivät on foorumi, jossa voidaan näihin asioihin vielä palata. Ja Marttilaiselle vielä eh, haluaisin esittää kiitokseni esittämästänne huomiosta kansalaisyhteiskunnan kollegoita. Olemme tänään täällä jo tavanneetkin ja he ovat usein meille kertoneet, että todellakin tehtävä on vielä paljon jäljellä ja enemmän tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten eurooppalainen yritysmaailma toimii. Eh, sen tulisi ymmärtää paremmin mahdolliset ympäristöhaitat ja vastuunkanto, eh, siihen tulisi kiinnittää huomiota. Ja tämänkin vuoksi mm, tämä eh, tiedonanto askeleet kohti kestävää Eurooppaa on erittäin tärkeää. Mitä tapahtuu Euroopassa on varsin relevanttia se myös sen suhteen, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Eihän Eurooppa mikään erillinen saareke ole. Ja todellakin vapaaehtoisuuteen pohjautuvia sopimuksia esimerkiksi vedenkäytön ja maankäytön osalta on saatu aikaan. Ja on myöskin todettu, että maankäytön ja vedenkäytön oikeuksiin liittyvät kysymykset ja näihin liittyvät siirtymät saattavat olla myöskin uhka maailman rauhalle ja olemme ihan samoilla linjoilla kanssamme siitä, että näihin on kiinnitettävä huomiota YKssa todellakin eh, on muistettava se, että olemme riippuvaisia jäsenmaiden jäsenten mm, kannasta asioihin ennen kuin asioita voidaan viedä eteenpäin. Ja sitten eh, puheenjohtajan kysymyksiin, eli onko olemassa mekanismia, joka varmistaa sen, että hallitukset ovat oikeassa kurssissa – on olemassa sopimuksia, jotka eivät ole niin sanottua kovaa lakia, vaan pohjautuvat yhteisymmärrykseen ja yhteiseen vastuunkantoon, mutta kuitenkin vastuu tästä pitkälti on kansallisilla hallituksilla. Ja oletamme ja toivomme, että kaikki kansalliset hallitukset todellakin peilaavat edistystään eh, näihin tavoitteisiin oman maansa osalta. Ja tärkeää olisi, että kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien rooli tällöin huomioitaisiin. YKssa on eh, korkea poliittinen foorumi, jossa ilman muuta sitten huomioidaan nämä eh, käytänteet ja toivottavasti eh, voimme hyödyntää mm, näitä muiden kokemuksia, jotka toivottavasti esitetään sitten mahdollisimman avoimesti. Ja tärkeää on, että Euroopan parlamentti on mukana eh, valvomassa agenda-kysymyksen etenemistä. Tämähän ei liity pelkästään ympäristöön eikä ilmastoon, vaan kaikkiin eri aloihin. Alkaperissa parhaillaan keskustellaan esimerkiksi kestäväpohjaisesta liikenteestä ja on erittäin tärkeää näin ollen, että eh, liikennevaliokunta on tässä kaikessa mukana. Valiokuntaa tarvitaan myöskin maatalousvaliokuntaa, koska tässä kyseessä on suunnitelmahanke, joka koskee ihmiskuntaa eh, huomioiden kaikki osa-aspektit. Ja on erittäin tärkeää todella, että myöskin Euroopan parlamentti mahdollisimman laajasti ja laajana rintamana tarkastelee näitä kysymyksiä myöskin. Kiitos ennen kuin komissio saa puheenvuoron. Olen nähnyt, että muut kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa täällä Envi valiokunnan jäsenet ovat myös pyytäneet puheenvuoro, kuten sopii. Dali. Ja Shirja Perik on myös pyytänyt puheenvuoroa. Onko muita kollegoja, jotka pyytävät puheenvuoroa? No, kollegat saavat puheenvuorot ja sitten komissio saa puheenvuoron. Minulla on muutama kysymys. Ne liittyvät myös aiemmin esitettyihin kysymyksiin ja tämä liittyy myös lausuntoihin, jonka Navarro juuri teki. Sanoitte, että valtionpäämiesten pitäisi olla mukana tässä toiminnassa myös ja eräs näin niistä kritiikeistä, joita on tehty, niin näitä vuosittain tavoitteet verrattuna kestävän kehityksen tavoitteeseen, niin nämä uudet tavoitteet, niissä on vähemmän liikkumavaraa tasolla. Oletteko tästä yhtä mieltä? Ja pitäisi myös muistaa, että tämä mikrokonteksti on tärkeä, kun hyökätään näihin meidän prioriteetteihin. Eri maissa joudutaan vastaamaan eri haasteisiin. Kuinka YK aikoo viedä eteenpäin tätä mikropolitiikkaa, että nämä parhaat politiikat saadaan pantua täytäntöön? Ja sitten te puhuttiin rahoituksesta ja mainittiin, että yksityissektori on myös erittäin tärkeä. Kansainvälisessä mediassa on nostettu etiin esiin se, että vuosi, nämä kestävän kehityksen tavoitteen täytäntöön panemiset maksaisi 2-3 biljoonaa vuosien ajan. Tämä oli siis suuri osuus, melkoinen osuus kansallisesta BKTstä. Kuinka te näette, että köyhimmät valtiot pystyvät vastaamaan tähän hallin rahallisen taakkaan? Seuraava puhe. Herzlichen Dank. Ich rede in Deutsch. Meine... Kiitos. Eh, koska omat tulkkimme eivät ole paikalla, niin käytän tämän puheenvuoroni puhumalla Saksaa. Olisi tärkeää todellakin saada myös akrivaliokunta mukaan tämän aiheen tarkasteluun. Meillähän on tilat, eh, EUn viljelijät ja toisaalta sitten eh, innovaatioista ja Juncker-suunnitelmasta tässä puhuttiin ja, tai monista muistakin eh, seikoista keskustellaan. Eh, ja tämä aihe on myöskin äärimmäisen tärkeä. Mielestäni eh, asiasta puhutaan hieman liian pienessä piirissä, jos näitä kysymyksiä tarkastellaan vain tässä valiokunnassa. Ja Eräällä vielä voisi olla hyvä, että jo nyt kiinnitettäisiin tähän huomiota, eli että näitä asioita ei tarkasteltu pelkästään täällä eri valiokunnissa, vaan on tärkeää, että ymmärrämme, mitä me Euroopassa voimme tehdä, ja tärkeää olisi, että kansalaiset myöskin saataisiin tähän kaikkeen mukaan. Toivottavasti viestini nyt kuitenkin meni kielestä huolimatta perille. Kiitos, mutta kollegat eivät näitä pitää puheenvuoroa, joten pyydän, että komissio voisi puhua nyt, ennen kuin Nabaru saa vielä puheenvuoron. Timo Viikki ympäristöpääosastosta on täällä. Ja Devkosta on myös joku. Oli hyvä, esitteli itsesi ensin. Good afternoon. Kiitos oikein paljon. Olen Timo Vilkki ympäristöpääosastosta. Olen pääjohtaja, joka vastaa komissiossa ympäristöllisistä asioista. Minä työskentelen tiiviisti kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa tässä, kuten Navarro hienosti sanoi, tässä vaikeassa prosessissa, joka kesti vuosia, kun suunniteltiin näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Nyt olemme kulkemassa kohti täytäntöönpanovaihetta. Haluan kiittää Navarroa näistä rohkaisevista kommenteista tähän pakettiin liittyen. Haluan kiittää myös kollegoja mielenkiinnosta ja näistä kysymyksistä myös puheenjohtajien kysymyksiä. Nyt ei välttämättä ole oikea ajankohta puhua näistä yksityiskohdista liittyen tähän pakettiin. Me tulemme keskustelemaan tästä tämän talon eri kokoonpanoissa. Me tulemme käymään vuoropuhelua seikaperäisemmin. Mutta haluaisin nostaa muutamia asioita esille, joista on puhuttu tänään ja haluan nyt rakentaa puheenvuoroni Navaron esiin tuomiin asioihin. EU on aina ollut kestävyyden suhteen etulinjassa. Kestävyys oli jo Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1997. Se oli tällaisena sateenvarjotavoitteena EU-politiikalle. Vuodesta 2001 meillä on ollut EU-kestävän kehityksen strategiat ja kestävä kasvu on valtavirtaistettu Euroopan 2020 strategiaan. Meillä on myös muita politiikkoja, muun muassa kymmenen komission prioriteettia. EU on ollut erittäin tärkeänä toimijana muotoilemassa 2030 agendaa Haluamme, että tämä niin sisäisessä kuin ulkoisessa politiikassamme alati läsnä, jotta saamme täytettyä nämä tavoitteet tässä agendassa. Komissio on jo kertonut tuosta strategiasta viime vuonna, en niin puhu nyt sen eri komponenteista sen suuremmin, mutta haluaisin nostaa esiin sen, että EU on vahvassa lähtökohdassa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Se on vahvasti mukana EU perustamissopimuksissa, mutta toki on totta, että meidän pitää myös rakentaa tälle pohjalle, kun suunnittelemme politiikkaamme, kun suunnittelemme toimiamme, jotta voimme panna näitä strategioita vahvasti täytäntöön. EU-vastaus 2030 agendaa tulee pitämään sisällä kaksi eri työvirtaa. Tämän tiedoksi kaikille, jotka ovat olleet lukeneet tätä tiedonantoa. Ensinnäkin me haluamme valtavirtaista SDG EU-politiikkaan e ja komission prioriteetteihin. Me haluamme kehittää meidän pitkän aikavälin tavoitteita ja keskittyä sektorikohtaisiin politiikkoihin – vuoden 2030 jälkeen, jotta me voisimme kunnollisesti panna pitkällä aikavälillä täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Me ymmärrämme, että politiikan on oltava yhdenmukaista, jotta saavutamme kestävän kehityksen tavoitteet. On puhuttu siitä, että eri kokoonpanot tässä talossa on mukana tässä työssä. Me olemme puhuneet myös siitä, että Euroopan komission 20 eri yksiköitä, jotka ovat mukana tässä täytäntöönpanossa. Ja he soveltavat komission osuutta näistä asioista, joita pannaan täytäntöön, jotta tavoitteet saavutetaan. Me tulemme valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteet EU-politiikkaan siten, että kestävä kehitys on ohjenuorena kaiken politiikkaan. Näitä tavoitteita varten me tulemme käyttämään paremman sääntelyn välineitä, jotta voimme taata sen, että kestävyys otetaan ulottuvuutena mukaan politiikkaan, jota me teemme. Tässä tullaan kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuteen, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen komission rakenne siten, että meillä on varapuheenjohtaja ja projektipohjainen työskentelytapa. Tämä on tärkeä keino, joka mahdollistaa sen, että me toimimme vahvemmin yhteistyössä ja että tässä poistetaan näitä kuiluja, joita on mainittu olemassa olevan. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans on koordinaat koordinoivassa roolissa, jotta komissio panee täytäntöön 2030 agendan tehokkaasti. Täällä esitettiin kysymys, joka koski suoraa seurantaa. Kuinka tulemme seuraamaan onnistumisia? Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kun komissio julkaisi tiedonantonsa, niin ajatuksena oli, että kestävän kehityksen tavoitteet on yhteistyöagenda, julkisen hallinnon eri tasot ja yksityiset tahot niin kaikki ovat mukana ja kaikki panevat täytäntöön yhtenä kumppanuutena näitä tavoitteita. tavoitteet antavat puitteet täytäntöön pantavaksi jäsenvaltioille. Siksi tiivis yhteistyö on tärkeää. Monet asiat, jotka liittyvät kestävän kehitykseen, jäävät jäsenvaltioiden kontolle. Monet jäsenvaltiot ovat luomassa omia puitteita, joita voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. He ovat toimimassa niin omille kansalaisille kuin YKlle tässä vaiheessa. Korkean tason poliittisissa foorumeissa nähtiin jo viime vuonna tämä asia, kun monet EU-jäsenvaltiot kertovat, miten tilanne omassa jäsenvaltiossa on kehittynyt. Jäsenvaltiota on myös pyöritty katsomaan, että tähän liittyvät EU-politiikat pannaan täytäntöön ajankohtaisesti ja täsmällisesti, jotta ruohonjuurissa tasolla saavutetaan tavoitteita. Kuinka voidaan mitata täytäntöönpanoa? Tiedonannossa on suuntaviiva tähän liittyen. Tämä on meille tärkeä prioriteetti, että kehitystä seurataan. On tärkeää tehdä tämä avoimella, läpinäkyvällä tavalla. EU jäsenvaltioiden kanssa on valmis tekemään yhteistyötä kaikilla tasoilla, jotta voidaan maksimoida kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttaminen siten, että toimitaan tirveellisesti kansalaisia kohtaan ja kukaan ei jää jälkeen. On olemassa yleisiä indikaattoreita, joista on sovittu YK-tasolla viime vuonna – ja kansallisella tasolla jäsenvaltioita pyydetään YK toimesta panemaan täytäntöön järjestelmä, jota voidaan mitata kehitystä ja raportoida. Komissio tulee raportoimaan, arvioimaan ja ilmoittamaan edistymisestä EU-kontekstissa. Ensimmäinen katsaus siihen, missä EU-jäsenvaltiot menevät liittyen kestävän tavoitteisiin löytyy Eurostat-paketista, joka on tiedonannon yhteydessä julkaistu. 2020 eteenpäin me tulemme komissiossa seuraamaan EU-yhteydessä tapahtuvia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tiiviimmin. Me tulemme kiinnittämään huomiota kaikkiin niihin arviointiin, joita tehdään komission eri virastoissa, ulkosuhdehallinnossa ja jäsenvaltioissa. Komissio on myös valmiina raportoimaan Tämä on tärkeä myös YK vieraille. Me, me tulemme raportoimaan EU-kehityksistä, YK korkean tason foorumissa, joka on elin, joka seuraa Angedan toteutumista maailmanlaajuisesti. Mutta meillä tulee olemaan monia mahdollisuuksia käydä läpi tätä tilannetta. Minä annan tästä ulkopuolisesta ulottuvuudesta Devko-kollegalle. Ennen kuin Devko saa puheenvuoron, Navaral pitää lähteä. Ja Diola on täällä kysymys Navarrolle. Eli on hyvä, että tämä mekanismi on nyt saatu ja että tarkastellaan myöskin eh, eh, rajat ylittävää yhteistyötä kestävästä kehityksestä puhuttaessa. Ja omilta koordinaattoreiltani tulen eh, nyt sitten kysymään, olisiko mahdollista ajatella konferenssia ja olen yhteydessä myöskin DEFCON ja komission eh, kollegoihin tähän liittyen. Eli eh, olisiko mahdollista käynnistää prosessi, joka johtaisi globaaliin konferenssiin, jossa tarkasteltaisiin sitä, miten yksityinen sektori saataisiin paremmin mukaan rahoituksesta puhuttaessa. Tässä puhutaan todellakin miljoonan rahoituksesta, jos halutaan saada todella jotain myös aikaan. Eli olisiko mahdollista saada tämän tyyppistä eh, viivutusta ja saataisiinko tästä hyötyä tavoitteiden saavuttamisessa. Eli jotain tämän tyyppistä voitaisiinko ajatella? Totta. Rova Dallis ensin. Todellakin investoinnit ovat avainsana, kun rahoituksesta puhutaan hallitusten tai yksityisten sektoreiden rahoitushankkeiden tulisi olla SDG-tavoitteiden mukaiset jos halutaan vain kehitysvaroin edetä, niin kuin tekin totesitte, emme voi onnistua. Ja niin kuin täällä herra Deva esitti, eli että voitaisiin keskustella jollain foorumilla tästä asiasta. Totta, tulen todellakin tämän asian esiin nostamaan pääsihteerille, kun huomenna New Yorkin palaan. Ruodali myöskin nostitte esiin seuraavan tärkeän seikan. Totesitte, että asiat tulee hoitaa siten, että myös mikroyhteys muistetaan. Tämä pitää paikkansa. Siksi totesimmekin, että paikallisen tason toteutus on tärkeä. Ei kannata lähteä liikkeelle globaalista blueprintistä, silloin ei onnistuta, sillä kaikki tekijät linkittyvät toisiinsa niin läheisesti. Ja siksi on tärkeää, että paikallishallinto, paikallistaso saadaan riittävän vahvasti mukaan. Ja siksi haluamme todellakin kestävän kehityksen tavoitteet saattaa ihan kuntatasolle, paikallisten hallitusten tasolle. Ja sieltä liikkeelle tulisi lähteä. Ja Rova Perek juuri totesi itse, että tulkin eivät ole paikalla ja tyhjältähän tuo Hollannin koppi tänään tuossa takana näyttääkin. Totta, eli siis muidenkin valiokuntien tulisi olla mukana. Totta, tärkeää olisi, että kaikki parlamentin valiokunnat saataisiin mukaan. Kaikkien tulisi huomioida kestävän kehityksen tavoitteet. Aina eri sektoreista puhuttaessa se olisi todellakin todella hieno asia, jos näin laajapohjaiseen lähestymistapaan päästäisiin. Ja niin kuin totesitte, maatalous, se ilman muuta on saatava mukaan. Kiitos ja jos nyt teille vain passaa, niin lähdemme tästä kohti New Yorkia. Meidän on kiitettävä Navarroa ja hän asetti meille haasteen kaiken tämän työn suhteen. Turvallista kotimatkaa hänelle. Kuuntelemme DG Devkoa emmekä päätä vielä kokoustamme tähän. Kiitos oikein paljon. Okay, so I'm now going to pass the floor to... Nyt Devko pääosastossa puheenvuoro. Minulla ei ole teidän nimeä pahoittelut siitä. Thank you very much. Carlos Veros on nimeni DEFCO-pääosastolta. Agenda 2030 ja konsensus siihen liittyen ovat aihealojani. Makanavo kysyitte, eh, miten jäsenmaat ja komissio saataisiin toimimaan yhdessä. Tätä hieman kommentoisin. Huomennahan eh, komissaari Mitsa tulee tänne vieraaksenne ja roa Mogherini muutama päivä sitten täällä jo kävikin, mutta kommentoisin omalta osaltani myöskin hieman tätä seikkaa. Keskustelu on ajankohtainen, koska tänään ulkoasiain neuvosto myöskin kokoontui ja aloite sai siellä varsin vahvan tuen, eli oikein hyvä reaktio. Ja todellakin eh, Yhtenä vahvuutena voidaan pitää sitä, että yhteinen lausuma, jossa komissio, neuvosto ja parlamentti ovat mukana ja myöskin yksittäiset jäsenmaat, eh, näin ne kaikki saataisiin liittymään mukaan ja näin vipuvaikutusten merkitys mahdollisimman korkeaksi. Eli yhteisiä toimia, yhteisiä hankkeita, niitä saataisiin aikaan. Tämä kun puhutaan ulkosuhteista, kehityssuhteista ja toisaalta sitten näistä yhteyksistä ylipäätään, näistä on sovittu siis ja toivottavasti näin päästään mahdollisimman kattaviin sisäisiin ja ulkoisiin aloitteisiin käytännössä. Konseksusta muutama sana niille, jotka eivät ehkä huomenna pääse paikalle kokouksen. Eli siis ajatus periaatteessa on, että EU-toimielimet ja jäsenmaat alkaisivat hieman eri vinkkelistä asioita tarkastella. Eli kehityspolitiikka huomioitaisiin siten, että huomioidaan uusi agenda, uudet ulkosuhteiden ja muut haasteet ja myöskin globaalit strategiat tässä yhteydessä. Herra Navarro juuri lähti, mutta Nämä 5 b eh, ovat tässä olennaisia. Planeetta, People Planet, Partnership ehm, ja niin edelleen. Eli eh, näiden osalta tarvitaan yhteisiä ponnisteluja. Tämä agenda on varsin kattava, e, mutta tärkeää on e, siinä esitetyt ulottuvuudet hyvin huomioida ja niiden väliset linkit ja yhteydet myöskin. Ja on katsottava, miten eri sidosryhmien on syytä toimia, jotta päästään mahdollisimman yhteen, yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen täytäntöönpanoon ja tarvitaan todellakin hyvää yhteistyötä eh, jäsenmaihin päin ja hyvää yhteistyötä tarvitaan yhteisissä hankkeissa ruohonjuuritasolla ja riittävän kattavan tulee olla tämän lähestymistavan. Ensinnäkin on huomioitava tämä virallisen kehitysavun rooli, mutta niin kuin on todettu jo usean otteeseen, on saatava myöskin selkeä käsitys siitä, miten voidaan paremmin myös yksityisiä varoja mobilisoida tämän tyyppisten hankkeiden hankkeiden tiimoilta. Ja sitten me kiinnitämme huomiota nimenomaan siihen, miten eh, vähiten kehittyneiden maiden osalta toimitaan. Mutta myös kehittyneemmät maat on tärkeää mukaan saada tähän agendaan ja sen toteutuksen. Eli tässä siis näin pähkinänkuoressaan tämä hankeesittely ja todellakin toivomme jatkossakin mahdollisimman hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja ensi vuonna sitten eh, Euroopan kehityspäivät eh, ennen korkean tason poliittista foorumia. Nämä ovat tärkeitä päivämääriä. Ja sitten kansalaisyhteiskunnan mukaantulo on tärkeä asia. Herra Navarro hyvin tässä eh, täydentävyyden aspektit ja kattavuuden aspektit huomioi puheenvuorossaan. Kiitos. Um, Kiitos paljon. Meidän on kollegat mietittävä, kuinka me tulemme valiokunnissa työskentelemään ja kuinka tulemme työskentelemään yhdessä parlamentin muiden kollegojen kanssa, jotta saadaan kestävän kehityksen tavoitteet pantua täytäntöön. Minä kun kuulen sellaisia sanoja, joita täällä sanottiin, että, että tämä on kaikkien vastuulla, niin tuntuu siltä, minä pelottaa silloin, että kukaan ei ota vastuuta. Minun oman maan ministerit eivät ole tätä työstämässä aktiivisesti, joten näyttää siltä, että meillä on erittäin paljon työtä edessämme. Nämä eivät ole toivon mukaan ainoastaan sanahelinä, jota kuulen YK-huippukokouksessa. Meillä on haastavat ajat, meillä on planeettista pitää huolehtia. Toivottavasti saamme nämä asiat onnistumaan. Onko vielä loppukommentteja? Kiitos. TV-valiokunnalle mahdollisuudesta eh, vaihtaa ajatuksia. Eh, kiitos veranvaraisuudestaan, mutta nyt varmasti tässä minun ja kollegoiden tulee lähteä, koska meillä oma kokous kohta alkaa. Environment leave. Annamme Envi-kollegoille muutama minuuttia poistoon ja sitten jatkamme omalla esityslistallamme eteenpäin. Kiitos.